Hyvät ystävät, haluaisin kiittää teitä, kaikkia teitä, Euroopan parlamentin kollegoita, muita kollegoitani, Euroopan komission, Euroopan neuvoston komissioita, Puolan parlamentista tulleita, Euroopan ulkopuolelta tulleita siitä, että olette täällä tänään me kokoonnumme osoittaaksemme kunnioitusta 96 ihmiselle, jotka traagisesti menehtyivät lauantaina Smolenskissa ja heidän joukossaan myös EU-jäsenvaltion presidentti ja 18 parlamentin jäsentä. Kollegojamme kansallisesta parlamentista demokraattisesti Puolan kansan valitsemia. Meidän ajatuksemme ovat heidän perheidensä ja omaistensa kanssa. Tuen ilmaisut, joita olen saanut niin monilta ihmisiltä, kollegoiltani Euroopan parlamentista – Euroopan komissiolta, neuvostolta, suurlähettiläiltä, Euroopan unionin toimielinten hallinnolta, henkilöstöltä ja myös Euroopan ulkopuolelta ovat antaneet minulle ja maalleni voimaa ja lohtua. Arvostan tätä suuresti ja olen ylpeä. Me voimme olla ylpeitä siitä, miten kansani on reagoinut. Tämä on ollut ennalta näkemätön katastrofi. He menehtyivät palvellessaan maata matkallaan muistamaan tuhansia puolalaisia – jotka tapettiin toisen maailmansodan aikana Katinissa. Historia on dramaattisella tavalla kiertänyt täyden kehän. Meitä on suuresti koskettanut venäläisten reagointi, se on osoittanut huomattavasti ymmärrystä. Kiitokset venäläisille ystävillemme. Me uskomme, että tämä auttaa meitä. Tämä auttaa meitä saamaan mantereellamme enemmän sovintoa, historiallisen totuuden ja vastavuoroisen luottamuksen ja kunnioituksen nimissä. Tiedän, että Eurooppa on maani Puolan tukena. Tänä vaikeana aikana. Hyvät ystävät, meillä on puolessa sellainen tapa, että luetaan niiden nimet, jotka menehtyivät, jotta paremmin voisimme pitää heidät muistissamme. Haluaisin vielä kerran kaikkia partioita kiittää kaikkien puolalaisten nimissä. Tässä salissa on tänään koko Euroopan unioni, toimielinten ja jäsenvaltioiden edustajat, on myös lähettiläitä, suurlähettiläitä EUn ulkopuolelta. Kaikki tarvitsemme yhtenäisyyttä, kuten näkee. Siitä saamme voimaa. Me EUssa tiedämme, miten suuri voima sillä on ja uskomme siihen syvästi. Tällaiset päivät muistuttavat meitä siitä vielä kerran erityisen voimakkaalla tavalla. Kaczyński, działacz opozycji demokratycznej. Lech Kaczynski toimija. sen jälkeen solidaarisuuden aktiivi, myöskin maanalaisen solidaarisuusjärjestön toimija. Olapassa puolessa hän oli solidaarisuus ammattiyhdistyksen toimija, sen jälkeen tilintarkastustuomioistuimen johtaja. Hän oli oikeusministerinä hallituksessa, jossa minulla oli kunnia sitä johtaa sitä hallitusta. Sitten Varsovan kaupunginjohtaja 2005 vuodesta lähtien. Puolan tasavallan presidentti. Maria Kaczynska, Puolan tasavallan presidentin puoliso. Richard Kaczorowski, Lontoon maanpakolaishallituksen viimeinen johtaja vuonna 1991 hän nämä presidentin valtuudet siirti uudelle valitulle presidentille Falasalle. Anna Valentinovic. Hän oli Gdanskin telakan eh, työntekijä. Sen jälkeen kun hänet oli irtisanottu telakalta, ja hänen toimintansa ansiosta alkoivat 1980 vuonna lakot, joista seurasi sitten solidaarisuusliike. Krzysztof Putra. Krzysztof Putra. Alahuoneen varapuhemies, senaatin entinen varapuhemies, laki- ja oikeuspuolueesta. Grażyna Gensitska, laki- ja oikeusparlamenttiryhmän puheenjohtaja, entinen aluekehitysministeri, entinen työ- ja sosiaaliapulaisministeri Przemysław Kosiewski, varapuheenjohtaja e, lakioikeuspuolueessa, entinen varapääministeri, entinen lakioikeuspuolueen parlamenttiryhmän puheenjohtaja. Aleksandra Natalishviat, lakioikeuspuolueen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja, julkisen talouden valiokunnan varapuheenjohtaja. Zbigniew Wasserman, laki- ja oikeuspuolueen kansanedustaja, entinen ministeri, joka vasta, tiedustelupalvelusta vastaava ministeri, entinen oikeusasioiden varaministeri. Janina Fedlinska, lakiekoispuolueen senaattori, terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja. Stanislav Zajons, lakiekoispuolueen senaattori, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, entinen alahuoneen varapuhemies asianajaja, joka puolusti eh, poliittisissa oikeudenkäynneissä syytettyjä ennen vuotta 1989. Kristina Bohenek. Kristina Bohenek, senaatin varapuhemies, lehtimies, ammattiyhdistys, aktiivi, kansalaisformipuolue. Grzegorz Dolniak, kolmen toimikauden kansanedustaja, sisä- ja hallintoasioiden valiokunnan puheenjohtaja, kansallisfoorumipuolueen parlamenttiryhmän varapuheenjohtaja ja Eurooppa-vaalien vaalivaliokunnan puheenjohtaja. Maciej Pożynski kolme toimikauden kansanedustaja, Spunnota Polska, organisaation puheenjohtaja, entinen senaatin varapuhemies, entinen laivuoneen varapuhemies, yksi kansallisvormipuolueen perustajista. Arkadius Rybitski, kahden toimikauden kansanedustaja, kansalaisfoorumi puolueesta, entinen kulttuuri kulttuurin varaministeri. Hän oli mukana luomassa Puolan 1980 lakkoliikkeen vaatimuksia, jotka ovat legendaariset. Sebastian Karpinjuk, kansallisformipuolueen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja ja kansalaisfoorumin parlamenttiryhmän sihteeri, Kovubsek kaupungin entinen varakaupunginjohtaja. Jerzy Szmajdziński. Jerzy Szmajdziński, se alahuoneen varapuhemies, entinen puolustusministeri, demokraattisen vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja sen presidenttiehdokas vuodelle 2010. Isabella Jaruga Novatska, SLD-puolueen kansanedustaja, oli enemmän aiemmin varapääministeri, oli työ- ja sisäministeri sekä hallituksen tasa-arvovaltuutettu. Myöskin Työnliiton puolueen entinen varapuheenjohtaja. Jolanta Shamanek Deres, SLD-puolueen kansanedustaja, ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja. Hän oli presidentti Aleksander Kvasniewskin kansliapäällikkö. Leszek, Dep- Leszek Deptua. Kahden toimikauden kansanedustaja PSL-puolueesta, puolen kansanintemapuolueesta. Hän oli Alakarpaattien voidekunnan entinen maakuntajohtaja ja PSL-puolueen puoluevaltuuston jäsen. Viesvav Voda, PSL-puolueen kansanedustaja. Ensimmäistä kertaa valittiin parlamenttiin vuonna 1989 sisä- ja hallintoasioiden valiokunnan varapuheenjohtaja, siviilipalvelusneuvottelukunnan äh, puheenjohtaja. Vähän Puolan PSL, äh, PSL-puolueen puheenjohtaja Edward Voitas, PSL-puolueen kansanedustaja kahdelta toimikaudelta – Lubelin voivorikunnan maakuntajohtaja entinen. Hänestä piti tulla 51. puolalainen Euroopan parlamentin jäsen sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus oli tullut voimaan. Władysław Stasiak. Władysław Stasiak? presidentin kanslian valtiosihteeri ja kansliapäällikkö, entinen sisä- ja hallintoministeri, entinen Varsovan apulaiskaupunginjohtaja, Alexander Stygua, kansallisen turvallisuuden viraston johtaja, entinen puolustusministeri Marius Hanslik, presidentin kanslian valtiosihteeri. Pavel Fepych, presidentin kanslian valtiosihteeri. Stanisław Jerzy Komorowski, puolustusasioiden apulaisministeri, entinen Iso-Britannian Puolan suurlähettiläs ja Alankomaiden Puolan suurlähettiläs Andrzej Kremer, apulaisulkoministeri. Tomasz Merta, apulaiskulttuuriministeri. Marius Kazana, ulkoministeriön, dip, äh, ulkoministeriön protokollapäällikkö. Sławomir Skrzypek. Sławomir Skrzypek, Puolan keskuspankin johtaja, entinen Varsovan apulaiskaupunginjohtaja, oppositiotoimija, aktivisti, myöskin kommunistivastaisissa opiskelijaliikkeessä aktivisti Janusz Kohanowski, ihmisoikeusvaltuutettu lakimies. Piotr Nurovski, Puolan olympiakomitean puheenjohtaja, yrittäjä, monivuotinen Puolaa edustanut diplomaatti, Andrzej Przewoźnik, 17 vuoden ajan oli ministeri ja taistelun marttyyrien muistoneuvoston sihteeri. Hyvä muistotilaisuuksien organisoija, erityisesti Katonin asiassa. Myöskin tällaista muistotilaisu- tällaiseen muistotilaisuuteen hän oli menossa. Hän järjesti muistotilaisuuksia myös parlamentissamme. Stanislav Mikke, lakimies ja taistelujen ja marttyyden muistoneuvoston varapuheenjohtaja. Tohtori Janus Kurtika, kansallisen muistamisen instituutin puheenjohtaja. Janus Krupski, vastarintataistelijoiden ja vainotyön asian viraston johtaja. Demokraattisen opposition aktivisti kommunismin aikana. Häntä vainosi kommunistinen turvallisuuspalvelu ja Sitten Joanna Agatska-Indetska, asianajaja, asianajaliiton puheenjohtaja. Kenraali Franciszek Kongor, Puolan pääsikunnan komentaja. Kenraali Bronislav Kwiatkowski, oli Andrei Buosik, ilmavoimien komentaja. kenraali Tadeusz Puk, maavoimien komentaja. Kenraali Włodzimierz Potasinski erikoisjoukkojen komentajan puolessa. Vara amiraali Andrzej Karveta, laivaston komentaja. kenraali Kazimierz Gilarski, Varsovan horoskunnan kommentoida. Generalmajor, Bischof. Generalmajori, piispa Tadeusz Puoski, Puolan armeijan kenttäpiispa. kenraali, majuri, arkkipiispa Miron Hodakovski. Ortodoksinen kenttäpiispa Puolan armeijassa. Luutnantti pastori Adam Pilch, evankelinen sotilaspappi Puolan armeijassa. Yliluutnantti Isä Oshinski, katolinen sotilaspappi arme- Puolen armeijassa. Isä Roman Indrzejczyk, Puolan tasavallan presidentin pappi. professori Isa Richard Rumianek, kardinaali Wyszynski yliopiston rehtori Varsovasta. Pater Bronisław. Isä Bronisław Kostomski. Katenin perheiden järjestön edustaja. isä Josef Juniets, Parafiada järjestön edustaja. Isä Zdzisław Krul, Katinin perheiden järjestön edustaja. isä Andrei Kasnik, Katen perheiden järjestön edustaja. Edward Duchnowski. Edward Duchnowski, Siberian uhrien järjestön puheenjohtaja. Andrei Sarjuskonski, Katynin perheiden liiton eh, hallintoneuvoston puheenjohtaja. Sitten Katonin uhrien perheiden järjestön edustaja Tadeusz Luborski. anna maria borowska bartosz borowski bronisława orawiec loffler katarzyna piskorska wojciech seweryn leszek solski gabriela sich. Czesław Cywiński. Czesław Cywiński, kotiarmeijan sotilaiden maailmanliiton puheenjohtaja. Stefan Melak, Katenin komitean johtaja. Zenona Mamontovic Wojek, yksi perustajista Katenin perheiden liiton, liitossa. Teresa Walewska-Szyjałkowska, Kalkotavs Hotusäätiön puheenjohtaja. Eva Bonkovska, kenraali Mircea Smoravskin eh, lapsenlapsi, kenraali Smoravski murhattiin katonissa. Oberstleutnant Zbigniew. Yliluutnantti Zbigniew Demski, Varsovan kansannousun veteraani, virtuutia Militaari, neuvoston jäsen. Kenraali Stanislav Kom- Komrovski, korkeimman eh, sotilasansiomerkin virtuutimilitaari Äh, ritarikunnan kansleri. Janina Natosiewicz Miller äh, Siperiassa ollaan leiriltä äh, selviytyjä. Janusz Zakrzewski näyttelijä.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 Dariusz Jankowski. Oberst Dr. Wojciech Lubinski. Barbara Maminska.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 kapteeni Darius Mihalovski. Lieutenant Pavel Janeczek. Lieutenant Pavel Janeczek. Ali lieutenant Pietro Nosek. Ali upseeri Arthur Francus. Aliupseeri Pavel Krajewski. Aliupseeri Jacek Surukka. Aliupseeri Marek Ulerik. Aliupseeri Agnieszka Pogrutka, Venezuela. Members of the flight crew. Lentokoneen miesten jäsenet, kapteeni Arkadius Protasiuk, majori Robert Krzymna lentäjä. Lądotny Artur Wziętek. Aliupseri Andrzej Michalak.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 minute of silence. hiljaisuus.